keskiviikkona kello 12. Vuoden 2016 istuntokalenterin luonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 30. huhtikuuta. Luonnos on nettisivuilla. Määräaikatarkistusten jättämisellä on tiistaina 19. toukokuuta kello 12. Äänestys keskiviikkona kello 12.